työjärjestyksen 78 artiklan mukaisesti allekirjoitan keskiviikkona säädöksen, joka on hyväksytty tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä yhdessä neuvoston kanssa. Säädöksen nimi julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjassa.